Dear President, dear colleagues, I would like to warmly welcome. Arvon puhemies, arvon kollegat, haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi puhemies äh, Schulzin ja pääsihteeri Vellen ter- tähän valiokuntaan. Tämä on aivan erityinen tilaisuus. Me aiomme allekirjoittaa vuoden 2016 EMAS-sopimuksen ja suunnitelman. Kuten tiedätte, EMAS on vapaaehtoinen väline organisaatioille arvioida ja parantaa ympäristösuoritustaan. Ympäristöpolitiikkahan on parlamentin yksi kulmakivistä ja se uudistetaan joka parlamenttikauden alussa ensimmäinen, ensimmäisen kerran allekirjoitimme sen vuonna 2007 ja sen jälkeen parlamentti on jatkuvasti parantanut ympäristösuoritustaan. Tämä uusi vuoden 2016 ympäristöpolitiikka, joka tänään allekirjoitetaan, pitää aiempien versioiden oleelliset elementit ja lisää muutamia uusia. Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeä lainsäädännöllinen rooli kestävyyden parantamisessa Euroopassa ja me teemme kovasti työtä kestävän tulevaisuuden puolesta. Tässä valiokunnassa olemme tietenkin tämän poliittisen ja lainsäädännöllisen työn ytimessä. Ympäristöpolitiikka vuodelle 2016 edustaa Euroopan parlamentin sitoumusta saavuttaa kestävyyttä päivittäisessä toiminnassaan. Envivaliokunta on siksi hyvin ylpeä, kun se voi äm, olla allekirjoittaa kuulemistilaisuuden isäntänä. Lavia. Kiitokset hyvä kollega Lavia. Arvon äh, kollegat äh, ympäristövaliokunnassa minulle on suuri ilo teidän kanssanne olla täällä yhdessä tänään, kun allekirjoitamme tämän tärkeän asiakirjan. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja tässä juuri sanoi. Haluaisin vielä hänelle sanoa, että että Euroopan parlamentti äh, Euroopan parlamentilla on lainsäädäntönä, lainsäädäntäjänä velvollisuus toimia ei ainoastaan eurooppalaisesti, vaan myös koko maailmanlaajuisesti. Mehän vaikutamme meidän omalla lainsäädännöllämme ilmastonmuutokseen ja se, että meillä on tällainen lainsäätäjä, toimielimenä, niin meidän täytyy luonnollisesti itse ottaa vakavasti se, mitä me lainsäädännössä muilta vaadimme. Voisi sanoa myös, että meidän täytyy olla hyvänä esimerkkinä. Ja sehän olikin äh, se henki, mikä meitä johdatti vuonna 2009. Meidän on toimittava kahdella tasolla. Ensinnäkin lainsäätäjänä, poliittisena toimielimenä ja toisaalta viranomaisena. Viranomaisena, joka joka työllistää noin 8000 ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Ja tämä vaikuttaa vedenkulutukseen, paperin käyttöön, energiatehokkuuteen sekä innovatiivisiin toimenpiteisiin esimerkiksi rakennusten hallinnoinnissa. Eli kaikki se, mitä me täällä teemme, joka vaikuttaa ympäristöön ja me haluamme toimia ympäristön puolesta. Ja sehän on tämä tavoite ja tarkoitus tällä sopimuksella, jonka me täällä tänään allekirjoitamme. Tämä työryhmä on sekä hallinnollinen että poliittinen luonteeltaan. Tässä eri pääosastojen välillä on tällaisia horisontaalisia työryhmiä, jotka toimivat jatkuvasti ja työskentelevät EMASin toteuttamisen ja täyttämisen puolesta ja pääsihteeri Klaus Velle valvoo tätä työtä tarkkaan. Ja sen lisäksi meillä on myös puhemiehistön työryhmä, joka käsittelee ja valvoo erityisesti rakennusten hallintaa ja välitöntä infrastruktuurin hallintaa meidän parlamentissamme. Ja tämä työryhmä käsittelee nimenomaan tällaisia ajankohtaisia asioita. Eli tämä on tällainen hallinnon ja poliittisen käsivarren yhteistyötä. Tässä työryhmässä me olemme poliitikkoina analysoineet tämän asiakirjan, jonka me täällä tänään allekirjoitamme. Me olemme analysoineet sitä, mitä hallinto meille on esittänyt. Ja te varmasti olette vielä intensiivisemmin käsitelleet tätä ja huomattavasti laajemmin kuin me puhemiehistössä. Mutta kuitenkin maalis- ja huhtikuun tapaamisten jälkeen me päätimme puhemiehistössä yksimielisesti hyväksyä emassäännöt, jotka ovat sitovia tuleville vuosille. Ja tämä on meille hieno mahdollisuus täällä tänään teidän edessänne, teidän toimiessanne todistajina allekirjoittaa tämä asiakirja. Thank you. Now we can go down for Kiitoksia. Nyt allekirjoitamme. Dear colleagues, we close the... Hyvät kollegat, nyt keskeytämme kokouksen ja aloitamme uudestaan puoli kolmelta. Dear colleagues, we can uh, start. Hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Muistuttaisin kaikkia kollegoita siitä, että otatte kortin esiin ja käytätte sitä, jos sitä tarvitaan. Aloitamme esityslistan kohdasta 10. Kohta 10 <clears throat> Eli työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause. Diaklopridijäämien enimmäistaso tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla. Olemme saaneet esittelijältä pyynnön nimenhuutoäänestyksestä tästä päätöslauselman luonnoksesta. Ja Pyytäisin vastus... Puoltaako 17 jäsentä nimenhuutoäänestystä? Jos vaikka äänestäisimme nyt. Äänestämme. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Finn. 16. Mr. Pedicini, au... Pedicini, äänestittekö te jo? Puolat, puolatteko vai vastustatteko? Puolatte. Okay. Okay, and then uh, we are going to vote. <clears throat> Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä päätöslausuman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Everybody had voted. Ovatko kaikki äänestäneet? The vote is closed. Plus. Äänestys päättyy plus yksi Pericinin ääni. Vastalause on hylätty. Nyt äänestämme kohdasta numero 11, vuoden 2017 talousarvio trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Aloitamme tarkistuksella yksi. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestämme nyt tarkistuksesta kuusi. Se on yhdenmukainen tarkistuksen, tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestämme nyt tarkistuksesta 17 kapuutolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti? Il vo- Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äh, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että äh, hyväksytty. 23 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 29 puolesta, vasta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys sähköisesti. Äänestys, anteeksi, Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään kohtaan 12 esityslistassa EUn strategiaa lämmitystä ja jäädytystä koskien. Fjellner on esittelijä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta, äh, kompromissista kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist... Oh, tarkistetaan sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. <clears throat> Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme kompromissista 9. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestämme kompromissista viisi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Itse asiassa puheenjohtaja korjaa 26. Äh, otetaan uudestaan 26 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Toisesta osasta ei voida sisäänestää. Mennään seuraavaan 30 tarkistukseen siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Avete votato tutti? Voitko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 41. Kah, yhdessä osassa vain 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme kompromissista numero 6 puolesta, kompromissi 6 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 45, ketkä puoltavat, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme kompromissista 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanko ne äänestyksenä. Avete votato tutto? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 57. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää. Minusta näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan tämä. Avete. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4b. Puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätyltä näytti, mutta tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty on. Kompromissi 4a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 73. 73. Eikö? It's compatible as an addition. È compatibile. Jaha, se onkin. Äh, olikin niin, että kun äänestettiin 4A, 4Asta, niin Tämäkin tuli äänestetyksi. 73. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. Avete votato Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko ne äänestyksenä? Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistamme 80. Äänestämme 80 tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Votato tutti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti il voto? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 84. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 86. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Strana maggioranza. Avete votato? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 92 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Il ja Perto. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. And now we can go to the item. Nyt voimme mennä esityslistan kohtaan 13. Vuosikertomus vuoden 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta. Dordano, esittelijä, haluaa puheenvuoron merci, monsieur le président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Halusin kiittää FDD, että, että tukee meitä virallisesti. Haluan tätä kompromissia voimaan. Tämä pitää sisällään EPPstä vihreisiin esittämät ö, tarkistukset. Ja minä pyydän, että näistä äänestetään alusta lähtien nimenhuoltoäänestyksellä. Tarkistukset ovat muutoksia, jotka tulivat rikastuttamaan tekstiä ja että ei ole mitään perustavaa vastustusta lukonattamatta muutamia poikkeuksia, jotka pidettiin nekin pois, mutta minä en saanut juurikaan ainuttakaan perustavanlaatuista perustelua, joka olisi perustellut nämä Jotkut halusivat kompromisseja ilman erityistä syytä, vaikka tekstissä otettiin huomioon esitetyt tarkistukset. SED-ryhmä veti kaikki tarkistuksensa pois ilman mitään syytä. Olen pettynyt, että vaikka minä olen tukenut useita parlamentaarisia kollegojen aloitteita, niin ainoastaan se, että minä kuulun tiettyyn ryhmään – on peruste sille, että minua halveksutaan ja kohdellaan huonosti ja että minun luonnostani myös väheksytään. Tämä kohtelu, jonka kohteeksi minä ja ryhmäni ovat joutuneet, tuo teidän ryhmät häpenalaiseksi, koska te ylläpidätte tätä myrkyllistä jakoa täällä parlamentissa. On tärkeää, että kansalaiset myös tietävät tämän. Kiitos puheenjohtaja. Me emme nyt käy keskustelua tästä asiasta. Te pyysitte nimenhuutoäänestystä kaikista kompromisseista. Minun täytyy nyt kysyä kollegoilta, löytyykö täältä 17 kollegaa, jotka puoltavat nimenhuutoäänestystä? Eli ketkä puoltavat nimenhuutoäänestystä, heidän täytyy äänestää kyllä. Nyt äänestys alkaa. Everybody have voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta. No, täytyy siis äänestää ilman nimenhuutoäänestystä. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 on vedetty pois. Nyt täytyy äänestää tarkistuksesta 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tar- kompromissista kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18. Vai se raukesikin. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Pyytäisin teitä nostamaan kädet kunnolla ylös. Avete Oletteko kaikki äänestäneet? siis päättyy. Approvato. Hyväksytty. Tarkistus 22 osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toisesta osasta ei tarvitse äänestää. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23. En mä äänestäkään, koska siinä olikin kyse vain kielellisestä kommentista. Ai, sihteeri sanoi, että täytyy äänestää, eli äänestämme 23 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 29. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 31, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 32, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 33, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkastus 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme kompromissista neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan koneäänestyksenä. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Äänestys päättyy, hyväksytty. Nyt äänestämme 41. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Avete votato tutti? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 50. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 51. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1, sanoi puheenjohtaja, vasta, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kakkonen raukeaa kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Abbiamo finito sì. We have finished to vote. Lopetimme äänestykset ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Pyytäisin tänne. Tai itse asiassa pyytäisin kaikkia niitä lähtemään, jotka haluavat lähteä. Lähtekää pikaisesti, koska me jatkamme suoraa päätä työtämme täällä. Seuraava kohta siis esityslistallamme on keskustelu komission kanssa – biomassan kestävyyskriteereistä. Jos kollegat nyt tässä pikkuhiljaa lähtevät salista, niin antaisin puheenvuoron komissiolle niin, että saamme kuulla komission näkemyksiä. Aloitamme sitten tämän keskustelun sen jälkeen. Arvon kollegat, poistukaa pikaisesti ja hiljaa, niin me voimme jatkaa työtämme täällä. Nyt annan puheenvuoron Peter Hanlille. Hän edustaa pääsihteeristön pääosastoa. Hän kertoo meille komission kan- lausunnon tai kannanoton. Thank you, Chair. First of all, I would... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan varapääsihteeri Paken puolesta pyytää anteeksi. Hän halusi saapua tänne, koska kyseessä on tärkeä aihe, mutta valitettavasti hän jäi jumiin matkalla Amsterdamista ja hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Komissio haluaa kiittää Envivaliokuntaa siitä, että tämän järjestänyt tämän keskustelutilaisuuden. Tämä tulee erittäin hyvän ajankohtaan. Olemme juuri työstämässä analyysiä, jotta saamme bioenergian kestävyydestä laadittua asiakirjan, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Kaikki eri yksiköt, jotka ovat mukana työskentelemässä politiikan parissa, ovat täällä läsnä Minulla on ilmasto, energia, maatalous ynnä muista pääosastoista. Tämä ei ole mitenkään yksi, yksipuolinen politiikka, vaan bioenergia liittyy hyvin tiiviisti ilmastoasioihin – ja tämä liittyy myös maankäytön muutoksiin, taakanjakoon esimerkiksi, ja tämä liittyy myös energiatehokkuuteen, jota työstämme kesän jälkeen. Lisäksi tämä koskee niitä ehdotuksia, joita me tulemme tekemään uusiutuvien energialähteiden direktiivin muuttamisen suhteen. Tämä koskee myös sähkömarkkinoiden politiikan suunnittelua ja unionin energiapolitiikkaa. Tämä liittyy myös laajempiin alaisiin politiikan aloihin, muun muassa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja myös kiertotaloustoimintaohjelman, joka julkaistiin viime joulukuussa. Olemme paraikaa valmistelemassa meidän politiikan politiikkaa tähän liittyen. Meillä oli kuuleminen ja sidosryhmä kokous, jossa kuulimme eri näkemyksiä. Me olemme tehneet useita eri tutkimuksia ja me olemme kokoamassa taustatietoja komission ehdotusta varten, niin me tulemme kunnioittamaan paremman sääntelyn periaatteita. Ensimmäinen kysymys, jonka esitämme, on se, miksi me tarvitsemme kestävän bioenergian politiikkaa. Vastaus tähän on se, että me luotamme bioenergiaan, jotta se työttää, tuottaa kaksi kolmasosaa uusiutuvasta energiasta Euroopan unionissa. Meillä on jo kestävyyspolitiikka biopolttoaineille, mutta tällaista ei ole vielä biomassalle. Ja 2030 tiedonannossa komissio kertoi, että on laatia juuri tämän tällaisen politiikan, jotta voidaan saavuttaa ja kulkea onnistuneesti kohti 2030 energiatavoitteita ja ilmastotavoitteita. Kerron teille nyt, minkälaista analyysiä me olemme tekemässä. Ensinnäkin me katsomme, mikä on bioenergian osuus sen suhteen, että vähennetään kasvihuonepäästöjä. Me katsomme ympäristövaikutuksia, joita bioenergian käytöllä on, vaikutuksia ilmansaasteisiin, biodiversiteettiin, vaikutus maaperään, veteen ja niin edelleen. Me katsomme myös, miten se toimii yhteen kiertotalous, kiertotalouden kanssa ja muun muassa raaka-aineiden kaskadikäyttöä. Me arvioimme ympäristövaikutuksia, muun muassa sitä metsäbiomassan saatavuus tulevaisuuden biomassana – ja lisäksi sen käyttöä ei energian tarkoitusperissä. Lisäksi me katsomme bioenergian roolia kasvutyöpaikkojen investointien aikaansaamisessa, maaseudun kehittämisessä ja sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa. Lisäksi me ajattelemme että tätä toimitusvarmuuden kannalta verrattuna tuuli- ja aurinko niin tätä voidaan käyttää tarvittaessa tätä energiamuotoa. On vielä liian varhaista kertoa, minkälaisia politiikan suuntauksia me olemme valmistelemassa ja minkälaista välinettä me kaavailemme käyttöön otettavaksi, mutta me haluaisimme mielellämme keskustella aiheesta valiokunnan kanssa. Me tulemme perustamaan vahvaan tieteelliseen näyttöön meidän ehdotukset. Me tulemme noittamaan äh, suhteellisuus ja periaatetta. Me emme halua hallinnosta taakkaa talouden toimijoille, emmekä me myöskään halua tulla väliin siellä, missä jäsenvaltiolla on toimivalta. Mutta me haluamme kunnioittaa kansainvälisiä kansainvälisen kaupan sääntöjä ja se politiikka, jonka me luomme, niin me haluamme, että se on mukana vähentämässä kasvihuonekaasupäästöjä eli niitä tavoitteita, joihin Pariisin sopimuksessa EU on sitoutunut. Me haluamme tasapainoisen, pragmaattisen, koherentin politiikan puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me odotamme innolla helmällistä keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aloitan heti esittämällä kysymyksen, mutta kerron sen italia, esitän sen italiaksi. Eurooppahan on monimuotoinen ja siksi tietyt toimet, jotka, joita voidaan toteuttaa ja tietyt kestävyyskriteerit, joita voidaan toteuttaa Pohjois-Euroopassa, niin niitä täytyy tarkistaa, kun niitä haluttaisiin soveltaa Etelä-Euroopassa kun puhuitte näistä ILUK-tekijöistä, niin me olemme pohtineet muutamia rotaatioita, jotka voisivat olla toteutettavissa. Eli jotka voisivat olla mahdollisia. Euroopassahan on edelleenkin mahdollista toteuttaa tarkoittaa tällaista rotaatiota, kulttuurista ja muuta. Eli voitaisiin esimerkiksi vuoden ajan kerätä vettä, vesivaroja ja niitä voitaisiin sitten käyttää tulevina vuosina maataloutta varten. Eli tällä tavalla voitaisiin paremmin jopa kahtakin viljelmää viljellä vuorotellen samalla alueella. Tällä tavalla voitaisiin säästää vettä ja muutenkin maaperää. Voisimme ehkä ajatella, että tiettyjen lajien viljely, joilla ei välttämättä ole markkinoita, mutta jotka voisivat myötä vaikuttaa biomassan luomiseen, niin niitä voitaisiin viljellä Tällä tavalla voisimme parantaa tiettyjen alueiden maaperää. Ehkä tämä voitaisiin ottaa yhdeksi kestävyyskriteeriksi. Mehän emme halua, että kun puhutaan tuotannosta, ja joka periaatteessa tulisi aina päätyä markkinoille, mutta käytännössä mm, tietyillä viljelytuotteilla voisi olla muita funktioita, niin, niillä ei välttämättä ole markkinoita, koska ei ole kysyntää, mutta ne voisivat myötävaikuttaa maaperän parantamiseen siihen, että meillä olisi esimerkiksi biokaasun ja biokaasun tuottamis aineena Seuraavaksi annan puheenvuoron Rivasille. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais revenir sur les critères de durabilité. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi esimerkki Marsein läheltä Gardan nimisestä kaupungista, jossa on lämpövoimala, joka käyttää tonneittain raaka-aineita sähköä sähkön tuottamiseksi. Ja kun ajatellaan kestävyyttä, on kaksi aspektia. Te sanotte, että tämä on hyväksi, jos halutaan vähentää kasvihuonekaasuja, mutta 60 prosenttia näistä Marseihin tulevasta puusta tulee Kanadasta. Ja kyllä meidän täytyy kieltää se, että Kanadasta saakka tuodaan puuta Marseihin. Eihän tällä tavalla kaasuhuonekasvuja voida vähentää. Ja tässähän on kyse ainoastaan sähkön valmistamisesta, ei lämmön tuottamisesta. Eli tässäkin kohtaa energiatehokkuuskriteeri olisi tarpeen. Ja olisi hyvä, jos komissio sitoutuisi kieltämään tämänkaltaisen teollisuuden, koska sehän tekee hallaa lähialueen metsille. Kaikki täytyy kaataa, koska kaikki puu menee tähän teollisuuteen. Se kurittaa myös ähm, pieniä puualan äh, toimijoita kylässämme ja se aiheuttaa kasvihuonekaasuja. Joten haluaisin tietää, mikä on komission kanta näihin kriteereihin, jotka minusta näyttävät aika äh, epäasiallisilta, jos ajatellaan kestävää kehitystä. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Sitten Kostinger. Ähm, ja, vielen Dank. Also ich werde auch Kiitos. Minä odotan myös jännityksellä sitä, että komissio kieltäisi taivien tuonnin Kanadasta Eurooppaan. Mutta puheenjohtaja aloittikin jo näistä iluktekijöistä, epäsuorista maankäytön muutoksista. Me puhuimme komission jäsen Kanieten kanssa tänä aamuna LULUCF-kriteereistä, biomassakriteereistä ja haluaisinkin viitata siihen, tässä yhteydessä myös kysymykseni. Euroopan parlamentti viime vuonna laati metsästrategia mietinnön, joka hyväksyttiin ja tässä metsästrategiassa ja erityisesti parlamentin kannanotossa me hyvin selkeästi puhuimme Euroopassa metsien kestävän käytön puolesta. Ja jokainen, joka tuntee metsänomistajan, tietää, millä tavalla Euroopassa metsiä hoidetaan kestävällä tavalla myös johtuen metsien erilaisuuksista. Eli metsän omistajat millään haluaisivat voida puhua ihmisten kanssa näistä asioista. Ja kysymykseni kuuluukin, Euroopan parlamenttihan oli hyvin selkeästi sitä vastaan, että tulisi uudet biomassakriteerit kriteerit ja koska näissä keskusteluissa ei ole varsinaisesti sisältöä, koska meillähän on jo Euroopassa kestävän kehityksen kriteerit. Forest Europe äh, esimerkiksi on näistä puhunut. Ihan niin kuin nyt ensimmäistä kertaa meidän pitäisi tässä määritellä äh, uudet kriteerit äh, metsähoidolle. Ei ole totta. Ne on ollut olemassa jo, vaan ne on vain sopeutettu siihen, minkälainen alue on, minkälaiset metsät ovat, miten siellä metsä kasvaa, riippuen esimerkiksi ilmastosta. Ja nyt sitten, miten ilmastonmuutos siihen vaikuttaa. Eli kysyisinkin, onko komissio sitä mieltä, että, kom- että parlamentin näkemys on otettu huomioon ja miten pitkälti se tulee vaikuttamaan komission päätökseen. Fjellner. Kiitoksia seuraavaksi Fjellner. Thank you very much. First up... Kiitos paljon. Ensinnäkin haluan toivottaa Lykkä Pyttyyn komissiolle. Tämä on erittäin vaikea asia. Tässä on paljon ansoja. Ja tässä on mielestäni piilee erittäin paljon riskejä, mikäli tässä ei onnistuta. Toki mikäli tämä asia halutaan käsitellä, niin se on tehtävä kunnollisesti. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee subsidiariteettiin, on erittäin hyvä, että komissio kiinnittää tähän huomiota. Metsätalous ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, mutta lainsäädäntökriteerien metsäkriteeri pykälien tai lainsäädännön säätäminen on erittäin vaikea ilman, että astutaan jäsenvaltioiden varpaille. Tässä salissa on erittäin vaikea määritellä, mikä metsä on ylipäätään. Jo tässä on erittäin suuri taakka edessä. Kun Suomi ja Ruotsi liittyvät Euroopan unioniin, niin Euroopan unionin metsäala lisääntyy 50 prosenttia. Mikäli tässä epäonnistutaan, niin seuraukset ja reaktiot ainakin näissä kahdessa maassa tulevat olemaan valtavat. Joten miten te olette sitä mieltä, että on mahdollista säännellä kestävistä kriteereistä ilman, että puututaan metsän hoitoon. Ja metsänhoitohan ei kuulu Euroopan unionin toimivallan piiriin. Ja eräs asia, jota on harkittava merkittävästi, uusiutuvien energialähteiden direktiivin suhteen, niin ne ovat nämä kriteerit uusiutuvien energialähteiden kanssa. Ei ole mitään kriteerejä fossiilisille polttoaineille, kaasu, hiili ja niin edelleen. Ja mikäli lisäämme näitä kriteerejä niille asioille, joista me pidämme, niin tässä saatetaan aivan eh, tukahduttaa ne tällä rakkaudella. Ja sitten ne menetetään. Verrattuna niihin, jo, joilla ei ole mitään kriteerejä. Voidaan löytää vaikkapa esimerkkiä biomassasta, joka on pahempaa kuin hiili. Se on mahdollista, mutta se on melko lailla vaikeaa. Ja mikäli me teemme jotain, niin On todellakin katsottava, miten tässä tehdään oksia ja kantoja jätetään luontoon, koska ei ole taloudellisesti järkevää käyttää niitä. Kaskadikäyttö, se on fantastista, sitä käytetään kaikkialla, mutta minä olin Ilok-asiassa varjoesittelijä ja Haaste on siinä, että kun siirretään periaate lainsäädäntöön, määritellään kuka käyttää ja mitä. Näin oli esimerkiksi tiettyjen ainesosien kanssa, mitä käytetään niitä polttoaineena vai liimana vai mitä tehdään, niin mielestäni on tärkeää, että kaskerikäyttöä ei säännellä markkinat hoitaa tämän, mikä me pyrimme sääntelemään kaskadikäyttöä, ja sitten me on suunnitelmatalous ja se kerta kaikkiaan ei toimi. Olisi mielenkiintoista kuunnella, kuulla komission näkemyksiä tästä aiheesta. Miss Müller. Kiitoksia. Ja sitten Müller. No, vielen herzlichen Dank. Kiitos. Kun puhutaan kestävyyskriteereistä biomassalle, tätä olen seurannut jo pitkän aikaa ja olen jo hyvin kiinnostunut ja osalta biomassa laajoja. Ymmärrän nämä ajatukset, mutta haluaisin mainita pari aluetta, jotka ovat minulle tärkeitä. 46 prosenttia biomassasta on niin kutsuttua kiinteää biomassaa, puuta ja kestävä, kestävyyskäsite tulee tuolta metsätaloudesta. Ja meille eurooppalaisille metsän omistajille tämä on hyvin laaja käsite ja olen täysin samaa mieltä edustaja Köstingerin kanssa. Meillä on FST ja PFC, eh, jotka ovat nämä eh, tällaiset eh, sinetit tai, tai sellaiset luvat, jotka osoittavat, sertifikaatit, jotka osoittavat, että toimimme kestävällä tavalla. Nyt meidän on sitten laskettava tuodunkin biomassan varaan ja tämä vaikuttaa meidän metsäteollisuutemme kilpailukykyyn. Nimittäin se, että tuodulla, tuodulle puulle asetetaan samat kriteerit kuin eurooppalaiselle. Tämä on tärkeää ja me sen vuoksi meidän pitää nyt huolehtia siitä, että tässä ei lähdetä keksimään uusia kriteereitä, jossa on vielä lisää byrokratiaa ja luo kuormitusta meidän omalle metsäteollisuudellemme. Ja hyvin vahvasti haluaisin painottaa, että metsäsektori kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, enkä minä halua mitään toimivaltuuksia siirtää tässä asiassa EUn tasolle. Tämä on minulle erityisen tärkeää, koska minä uskon, että parhaat takuut kestävälle metsäteollisuudelle toteutuu niiden joukolle, jotka työskentelevät näiden resurssien parissa. Pedicini. Pedicini. Beh, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin keskittää puheenvuoroni siihen, että kun puhutaan biomassasta, niin ihan riippumatta kriteereistä, niin meidän täytyy ymmärtää, minkälaisia ähm, saastumisvaikutuksia, pienpartikkeleita äh, biomassan, tietystä biomassa äh, lähteestä tulee. ja Se äh, auton, autojen päästöjen ja partikkeleiden lisäksi tekee suurta hallaa ihmisten terveydelle. Meillähän on direktiivi, joka koskee uusiutuvia energialähteitä, myös biomassan käyttö tulisi ottaa tässä mm, kohtaa huomioon ja ähm, jäsenvaltioille täytyisi antaa selkeät suositukset kriteereistä. Ei sellainen, kaikki tämänhetkiset eivät välttämättä nyt äh, tee tehtäväänsä. Meidän tulisi ryhtyä äh, sellaisiin toimiin, jotka ovat rohkeita, riittävän rohkeita, kunnianhimoisia ja sitovia. Äh, usein ähm, usein poltetaan öljyä ja lopulta biomassan käyttö ei johda tuo, sen, biomassan käytöstä aiheutuvat hyödyt eivät ole toivottuja. Selkeästikään ei ole arvioitu riittävästi mm, pienhiukkasten vaikutuksia terveyteen. Minä esitän tämän kysymykseni Euroopan komissiolle. Ja aina, mutta aina kun olen esittänyt kysymyksiä tähän saakka, niin olen saanut riippu, riittämättömiä vastauksia. Kuitenkin haluaisin kaikkien Euroopan kansalaisten nimissä, kaikkien niiden, jotka haluavat hengittää puhdasta ilmaa, niin pyytäisin komissiota ää, vahvistamaan, minkälaisia biomassa kriteereitä teillä on ja mitkä eivät välttämättä ole ja yhdenmukaisia nimenomaan terveysvaikutusten kannalta. Ja sitten Auken. President and... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tässä nyt ongelma. Jos tässä nyt lähdetään temppuilemaan luonnon kanssa, emme me kykene huijaamaan luontoa. Ja joku kutsuu täällä biomassaa hiilineutraaliksi, niin se on kyllä nyt ihan temppu. Mutta metsän hoidollisista syistä se kuuluisi tänne neutraalille puolelle, mutta siitä huolimatta on ihan selkeitä todisteita siitä, että näitä päästöjä ei lasketa mukaan, joka merkitsee sitä, että he eivät joudu tästä tilille. Sen vuoksi me kysymmekin nyt komissiolta, voivatko he vahvistaa, että he ovat tutkineet tämän asian ja pidetäänkö biomassa todellakin hiilineutraalina ja voiko komissio vahvistaa parlamentille, että jatkossa nämä päästöt biomassassa ja bioenergiassa lasketaan todellisten päästöjen mukaan ja että suljettaisiin pois tämä korkeahiilinen biomassa tästä. Haluaisin tähän selkeän vastauksen. Kiitoksia, sitten Kaut. Chairman and, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulle suurin asia on se, että saadaanko tässä tilit täsmäämään. Se on mielestäni suurin haaste. Minä kuuntelen mielelläni Fjellneriä, varsinkin kun hän puhuu metsätaloudesta, niin varsinkin kun hän vertaa fossiilisiin polttoaineisiin. Koska hän on siitä niin huolissaan, niin odotan, että hän tukee vahvasti sitä, että lopetetaan fossiilisten polttoaineiden tukemisen. Ja meillä on hieman ongelmia hänen ryhmänsä kanssa näissä asioissa. Jos me voimme taistella yhdessä, niin odotellaan tätä innolla. Sitten bioenergia. Me edistämme bioenergiaa meidän politiikalle, politiikallamme. Ja mikäli me teemme näin, niin tässä on saatava luvut täsmämään. Ja se on suurin haaste. Tehdäänkö tämä kunnolla? ihan niin täysin EU-toimivaltaan kuuluva asia, että toimitaan näin, että välittäismäärät. Kenties komissio voisi kertoa näistä tutkimuksista, joita se on tehnyt, ne tutkimukset, joita energia pääosasto teki biomassan bioenergian käytöstä ja mikäli tätä ei kontrolloida tätä bioenergian käyttöä, niin tämä tulee lisäämään päästöjä yli 500 megatonnilla. Ja on tärkeää, että kiinnitetään huomiota näihin asioihin siten, että toimitaan vastuullisesti. Tämä sama asia koskee ympäristöpääosaston tutkimuksia. Bioenergian kysäntä johtaa siihen, että käytetään tukkipuuta ja tämä on ympäristö tutkimus. Ja tiedetään, että mikäli näin tehdään, niin sitten hiilitasapaino todellakin heittää häränpyllyä. Kuinka me voimme varmistua, kuinka me on tärkeää katsoa, että se mikä on bioenergia, on vähäriskistä bioenergiaa eikä korkean riskin bioenergiaa. Tarvitaan kriteerit, äh, selkeät kriteerit, ja tämä todellakin on EU-toimivaltaan kuuluva asia, koska me edistämme politiikassamme näitä vaihtoehtoja. Jos me näin haluamme tehdä, tehdään tämä oikealla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että toimitaan kuten Auken sanoi, me emme voi jatkaa sillä olettamuksella, että bioenergia on hiilineutraalia, koska me todellakin tiedämme, että se ei ole. Thank you very much, uh, Madame Sheria Piri. Kiitoksia sitten Pirikki. Sitten danke wel. Puheenjohtaja, minulla on hieman toinen kysymys eh, biomassasta. Missä komissiolla on tämä tasapaino tässä? Esimerkki, esimerkkinä suuressa osassa Eurooppaa Eurooppaa, myös Saksassa. Tuotetaan paljon maissia biomassaan, CO2, äh, tärkeää tuotantoa, mutta sitten kuitenkin nämä rekat ajavat satoja kilometriä tänne biomassalaitokseen. Ja nämä pienet maanviljelijät, koska suur maanviljelijät elävät tästä, mutta tämä pieni äh, maanviljelijä tai metsähoitaja on paljon huonommassa asemassa. Koko tässä keskustelussa, joka on niin tärkeä, miten me menemme eteenpäin tässä ja haluaisin enemmän informaatiota. Ja kun puhutaan jäsenvaltioista, niillähän on omat toimivaltuudet. Ne tekevät omat tuotteensa, mutta ne myyvät kuitenkin ne rajan ylitse ja silloin on kysymys lisensseistä ja luvista. Esimerkiksi työstetty ää, ää, ää, lannoite tai, tai ää, lanta, siitä on olemassa erilaisia sääntöjä. Esimerkiksi Saksassa ei hyväksytä samoja sääntöjä kuin mitä hyväksytään Alankomaiden puolella. Eli olisi mielenkiintoista tietää tästä tasapainosta hieman enemmän. Thank you very much. Kiitoksia kovasti sitten Yes, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on melko kummallinen keskustelu. Olemme ympäristövaliokunnassa, jossa usein puhumme kestävyydestä. Me olemme sen vankkoja kannattajia. Ja sitten kun yhtäkkiä puhutaankin metsistä, niin me emme saisikaan keskustella tästä asiasta. Yhtäkkiä metsät. Metsien kohdalla kestävyys ei ole mikään asia. Ja minusta tämä ei ole kauhean rehellinen argumentti. En usko, että perustaja isämme täällä Euroopan unionissa vasiten päättivät, että metsäpolitiikka olisi EU, osa EUn akiita, mutta tämä voisi olla erillisen keskustelun aihe. No, minä olen kuitenkin sitä mieltä, että on tärkeää ymmärtää, että me emme, meidän ei pidä keskustella pienimuotoisista metsänhoitoasioista Pohjois-Ruotsissa tai jossain Itävallan alpeilla. Ei, vaan on ymmärrettävä, että kun me ajattelemme tulevaisuutta, niin meidän täytyy parantaa biomassan käyttöä. Ajattelenpa vaikka Hollantia esimerkkinä. Me subventoimme biomassan käyttöä, siis puun, sitä tuodaan Kanadasta, niin että sitä käytetään sitten voimalähteenä voimantuotannossa. Sitä kutsutaan vihreäksi energiaksi, jotta emme olisi ihan listan alapäässä, vaan ehkäpä toisiksi viimeinen. Eli me emme edelleenkään uudistuvien energian, energialähteiden kanssa ole toimineet kauhean mallikkaasti, ja tämä on suurin ongelma. Jos meillä on sellaisia politiikkoja, joiden tarkoitus on parantaa biomassan käyttöä, ja jos haluamme varmistaa sen, että biomassaa käytetään kestävällä tavalla, ja minä toki tuen kestävyyttä, kestävyyskriteereitä biomassallekin, niin mm, ja tämä komiteakin, valiokuntakin on tukenut sitä, niin kysymykseni komissiolle kuuluu. Jos ajatellaan biomassan, biomassan käyttöä kylmävoimaloissa, kuten Hollannissa tehdään ja monissa muissakin maissa, no minä, tämä ei ole minä en tiedä tästä kauheasti, mutta olen ymmärtänyt, että niiden termotehokkuus on noin 35-40 prosenttia, kun taas biomassan polttamiseen, polttaminen olisi paljon energiatehokkaampaa, ja siksi olisi järkempää näitä, näitä vähäisiä resursseja käyttää sillä tavalla. Eli kiinnostaisi tietää, mitä meiltä komissio on tästä kylmä, ää, lämmöntu- kylmäpolttamisesta. Thank you very much, Mr. Potts. Kiitoksia, Hesten Potts. Oh, díky, pane předsedo. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on melko erikoinen keskustelu. Olen kotoisin maasta, jossa on pitkä kestävän metsänhoidon ja metsätalouden perinteet. Ensimmäiset ähm, metsätalous metsätalouteen liittyvät lainsäädännöt ovat peräisin 1300-luvulta. Joissa maissa on tuhottu omat metsät. Kuitenkin metsätalous ei tee suunnitelmia yhdelle vaalikaudelle tai kymmenelle vaalikaudelle, vaan sata vuotta eteenpäin. Ja se, mitä minä suosittelisin, on se, että me olemme erityisen varovaisia, kun me pyrimme vaikuttavaan metsänhoitoon ja metsänhoidon taloudellisen puolen. On hyvä, että biomassan käyttöä halutaan säännellä. Meidän pitäisi säännellä vahvasti myös tuontia kolmansista maista ja panna selkeästi täytäntöön olemassa olevat säännöt EU-ssa koskien tuontia kolmansista maista – Tästä olen täysin yhtä mieltä. Mutta minä varoittaisin, että meidän tai jäsenvaltioiden ei pitäisi kilpailla sen suhteen, mitä esikuvennetaan mukaan, mikä on mukana ilmastopolitiikassa ja niin poispäin, koska loppujen lopuksi tässä keskustelussa saattaa tulla eteen sellainen tilanne, että me käsittelemme saattaisimme olla sellaisessa tilanteessa, että jätettä siirretään jäsenvaltiosta toiseen, jotta ne voitaisiin polttaa. Tässä saatetaan siirtää ongelmia eteenpäin. Kun keskustellaan metsistä, me voisimme katsoa niitä maita, joissa on kestävä metsätalous. Kiitoksia sitten Petio. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain muistuttaa, että hän hiljattain me hyväksyimme mietinnön uudistuvista energialähteistä. Minä olin sen esittelijä tässä valiokunnassa ja osassa tätä mietintöä siellä oli kohta, jossa puhuttiin kestävyyden kriteereistä biomassalle ja että ne pitäisi hyväksyä. Tämä oli suuri osa mietintöä. Siinä sanotaan myös, että meidän täytyy ottaa huomioon kestävä kehitys ja kiertotalous. Ja että Eurooppa hoitaa metsiään kestävällä tavalla. Ei meidän tulisi ollenkaan pelätä ottaa käyttöön kestävyyskriteereitä, koska niitä pitää käyttää, soveltaa myös biomassaa, joka tulee kolmansista maista. Nimittäin tuonti kolmansista maista. Tällä tavalla me voisimme tukea monia paikallisia yhdyskuntia myös kolmansissa maissa kasvattamaan ja säilyttämään omat metsänsä. Ja sillä tavalla voisimme lakkauttaa tämän epäreilun kilpailun, jota meillä tänä päivänä on. Thank you to all the colleagues. Kiitoksia kaikille kollegoille puheenvuoroista. Nyt voisimme kuunnella, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, voisimme kuunnella, mitä komissiolla on sanottavanaan. Paljon tuli kysymyksiä. Thank you, Chair, and thank you to members of the committee for... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos jäsenille siitä, että nostat esiin useita eri asioita näissä keskusteluissa. Tässä vaiheessa valmistelua niin on hyvin rajallista, mitä komissio voi konkreettisesti sanoa, joten rajoitan puheenvuoroni muutaman kommenttiin sellaisten asioiden suhteen, joista voimme jo kommentoida koskien tätä, näitä kierto, kiertäviä saattoja, jonka puheenjohtaja nosti esille, niin kyse on siitä, onko, kasvatetaanko kesannon aikana kasveja, joiden tulee sitoa multaan hiiltä, niin tämä on hyvä ilmastonmuuton, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja mikäli kyseessä on ei-ruokakasvi, niin sitten tämä voi, näitä voidaan käyttää bioenergiassa. Jos katsot vaikkapa listaa ilukködirektiivissä, niin on useita eri satoja, joita voidaan kasvattaa ja käytöllä ruokaa. Lisäksi me tulemme kaskadiperiaatetta, kiertotaloutta huomioimaan erityisesti ja katsomaan tätä maankäyttöä. Toinen asia on se, että me emme halua tehdä mitenkään erityisen yksityiskohtaisia kestävyyskriteerejä. Niiden on oltava melko täytäntöönpantavia eikä liian yksityiskohtaisia metsätalouden suhteen, niin nostaisin esiin sen, että on paljon pieniä metsänomistajia ja he eivät tiedä koska siinä vaiheessa, kun puita istutaan, että mitä käyttöä näistä kasvista, mitä käyttöä kasville puille on se kestävyyspolitiikka, jota tehdään, niin on tärkeää, että se ei syrji maita. Meidän on asetettava hyvä esimerkki kestävästä politiikasta, joka on myös sellainen, että mm, muut maat haluavat sitä noudattaa. maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden suhteen haluttiin tiukkoja kriteerejä. Se on tärkeää ja on tärkeää, että hiilineutraaliusperiaatetta kunnioitetaan siinä vaiheessa, kun biomassaa kerätään. On tärkeää, että kirjanpito on vesitiivistä ja me aiomme työskennellä IPCC-ohjeiden mukaisesti tässä asiassa. Ja mikäli tätä katsotaan energia- ja ilmastotavoitteiden puitteissa 2030 ilmastopuitteiden suhteen, niin monet jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta, jotta ne voivat päättää, mikä on paras keino saavuttaa tavoitteet. Onko kyseessä, saavutetaanko tämä liikenteen rakennusten maatalouden avulla. Ja olemassa olevissa resursseissa tulee olemaan suurta vaihtelevuutta jäsenvaltioissa siinä määrin, että olemassa olevan biomassan käyttö, bioenergian käyttö tulee lisääntymään vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen onkin tärkeää, että me voimme ö, toimijoille ja kuluttajille taata kunnolliset takeet siitä, että saatavuus jatkuu. Ilmasto, ilmanlaatu ja julkinen terveys niin ovat tärkeitä ulottuvuuksia. Mies, myös biomassan polttaminen saattaa tuoda ilmaan pienhiukkasia ja näin ollen on tärkeää, että on hyvät standardit muun muassa lämmityslaitteiden suhteen tai katsotaan mikä on polttolaitosten ympäristön ystävällisyys. Me tulemme kiinnittämään huomiota näihin asioihin. Lisäksi täällä puhuttiin energiaintensiivisyydestä. Me tulemme katsomaan, kuinka tehokkaasti biomassa voidaan polttaa suhteessa muihin energialähteisiin, koska me emme halua päätyä sellaisen tilanteeseen, että meissä resursseja käytetään tehottomasti, emmekä me halua, että meissä resursseja poltetaan, mikäli näitä voidaan käyttää raaka-aineena sellaisiin tuotteisiin, joita voidaan kierrättää uudelleen ja uudelleen. Arvon puheenjohtaja, minä päätän puheenvuoroni tähän, ellei sitten valiokunnan jäsenillä ole enempää kysymyksiä. Thank you very much for your comment. Kiitoksia kommenteista, <clears throat> vastauksista. Nyt voimme katsoa, että tämä kohta on loppuun käsitelty. Aloitamme seuraavan kohdan käsittelyyn. Mutta meidän täytyy luultavasti keskeyttää kokous hetkiseksi, koska esittelijä ei ole vielä paikalla. Okay, five minutes of stop. Uh... No niin, viiden minuutin tauko. Odottelemme esittelijää. Dear colleagues, we can... Uh, Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Meillä on vielä yksi kohta esityslistalla. Keskustelu komission kanssa biologista monimuotoisuutta koskevasta strategiasta. Annan, ja väliarvioinnista. Annan puheenvuoron esittelijä, olkaa hyvä. Dank u wel, uh, Kiitos puheenjohtaja. Toinen helmikuuta tänä vuonna tämä parlamentti hyväksyi minun mietintöni biologista monimuotoisuutta koskevasta strategiasta, ja se hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Parlamentti antoi tällä hyvin selkäisen, selkeän viestin, jota ei voi ymmärtää väärin. Ja tämä viesti annettiin siis komissiolle ja jäsenvaltioille. Nämä äh, viesti oli se, että tarvitaan korkeammalla poliittisella tasolla äh, välttämättömiä toimenpiteitä, jotta voidaan pysäyttää biologisen monimuotoisuuden kapeneminen. Koko tai me halusimme kollegoiden kanssa tietää, miten komissio reagoi tähän parlamentin näkemykseen. Esimerkiksi siihen, että me olemme pyytäneet, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin paremmin. Komission vastaus ei tullut vain myöhässä, vaan se oli myös hyvin epämääräinen siteraan. Komissio harkitsee tai miettii tällä hetkellä, mitkä olisivat parhaat keinot toimia parlamentin esittämiin kysymyksiin. Sitaatti loppu. Sen lisäksi yhä vielä on hyvin epäselvää ja minun mielestäni vielä huolestuttavan epäselvää tämän luontodirektiivin fitness checkin tulokset. Tästähän puhuttiin viime viikolla tässä valiokunnassa varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa. Ja siinä kokouksessa tunteet eh, hieman kuumenivat ja keskustelu oli hyvinkin vilkas. Ja pyytäisin, että ympäristöasioiden komission jäsen todellakin nyt toimisi ja toisi koko painoarvonsa peliin niin, että tämä tärkeä asia saataisiin eteenpäin. Haluan painottaa että komissiolla on meissä kumppani, liittolainen, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteet saavutetaan. Ja se, että tämä monimuotoisuusraportti tai mietintö on strateginen, on ihan selvää ja toivon mukaan komissio ymmärtää sen ja että komissio kertoisi, mihin suuntaan se on menossa, koska kello tikittää, meillä ei ole varaa hukata enempää aikaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt antaisin puheenvuoron varjo esittelijälle Litsille. Sorry, <laughs> I wasn't prepared, it was already. Äh, minä en ollut valmistautunut siihen, että se olisi minä. Mist? Ei vaan Lintz, edustaja Lintz. He's the shadow. Yeah, okay. Vielen Dank, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti ole paljosta samaa mieltä kuin esittelijä tulin tässä juuri nyt sisään, mutta eihän tämä oli ensimmäinen keskustelu biologisesta monimuotoisuudesta ja monimuotoisuusstrategiasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä, eli se, että avataan tai ei avata luonnonsuojeludirektiivejä. Minua kiinnostaisi se, että komissio yksityiskohtaisesti selittäisi, millä tavalla se nyt on päätynyt tähän uuteen aikatauluun ja siihen, että se haluaa sen julkistaa vasta syksyllä. Ja miksi? Nyt, kun meillä kuitenkin on tässä asiakirja edessämme, jossa on, on otettu kaikki nämä viisi kriteeriä luonnonsuojeludirektiiveistä ja ne on täytetty RIFID-prosessin puitteissa on määritelty nämä kriteerit, joka merkitsee sitä, että luonnonsuojeludirektiivit ovat äh, läpäisseet tämä koko prosessi, niin minusta nyt ei ole mitään syytä lähteä vielä äh, työntämään eteenpäin tätä asiaa tuonne syksylle. Ja sen vuoksi minä haluaisinkin, että komissio yksityiskohtaisesti valaisisi tätä. Miten se on päätynyt tähän aikatauluun, joka johtaa vielä kuukausien epävarmuuteen kaikille osapuolille liittyen siihen, mitä tämä merkitsee myös yksittäisten jäsenvaltioiden kohdalla direktiivin täytäntöönpanolle. Eli siihen haluaisin nyt yksityiskohtaisen vastauksen. Thank you very much, Mr. Gerbrandi. Kiitoksia, Gerbrandi. Yes, thank you very much, Mr. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle, että tulitte. Ehkä on viisaampaa kuunnella ensin, mitä komissio sanoi, ja sitten vasta vastata, mutta muutama huomio kuitenkin, ja olen täysin samaa mieltä Demesmakerin kanssa. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että viime vuoden huhtikuussa saimme ympäristövaliokunnalta luonnontilakertomuksen, ja sen jälkeen saimme komission lausuman samasta aiheesta. Se liittyy tämän strategiamme väliarviointiin. Ja on selvää, että me emme todellakaan ole vielä saavuttaneet tavoitteita kaukana siitä. Ja kun ajatellaan ekosysteemiin vaikuttavia asioita, niin meillä on 40 eri laatikkoa ja vain kolme, kolmen osalta paineet ovat vähentyneet kaikkien 37 osalta paineet vain kasvavat ekosysteemiä kohtaan, joten me emme kerta kaikkiaan saavuta tavoitteita päinvastoin, me loittonemme niistä. Ja sen jälkeen, kun komissio esitti oman asiakirjansa tästä viime vuoden lokakuussa, niin olisin odottanut, että tähän päivään mennessä olisi kehitetty jonkinlainen kriisistrategia siitä, miten tämä tilanne saadaan muutettua Viime viikolla, kun me keskustelimme tästä asiasta varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa, niin hän oli täysin samaa mieltä tämän analyysin kanssa ja hän sitoutui palaamaan asiaan ehdotuksen myötä mitä pikimmiten. Joten kysymykseni komissiolle kuuluu, koska huomennako, vaikka ylihuomenna tai ensi viikolla ehkä, voimme odottaa komission ehdotuksia jotka liittyvät maatalouteen, metsästykseen, mihin tahansa, mitä meillä nyt onkin ja mitä tarvitaan. Ehdotuksia, joita tarvitaan, jotta voimme ähm, pelastaa biodiversiteettistrategian, jotta saavuttaisimme vuoden 2020 tavoitteet, koska jos me emme tee mitään, me pääse puusta pitkään. Thank you very much, Miss Hawk. Kiitoksia, Auken. Denne gang vil you can now. Denne <laughs> gang... Ja tällä kertaa minä ajattelinkin puhua tanskaa, jotta saan hollantilaiset ystäväni pistämään nämä kuulokkeet päälle, koska täällä on niin erinomainen tulkkaus Tanskasta Hollantiin. Minusta äh, on yksi yllättävä asia, joka meidän kaikkien pitää huomioida tänään. Ja se on äh, nimittäin se, että tässä äh, annettiin kiitosta Timmermansille. Mehän olemme usein nähneet, että, että Timmermans on yrittänyt olla hieman äh, vihreä ja sitten viimeksi kun Timmermans oli täällä, niin hän antoi ihan selvän lupauksen siitä, että hän ei yritä tuhota meidän luontodirektiivejä ja hän oli meidän kanssamme samaa mieltä siitä – että meidän pitää viedä tätä asiaa eteenpäin ja päästä ää, asia, asiassa eteenpäin. Ja kun minä kiitin häntä, ää, niin hän oli siitä iloinen ja minä haluankin kiittää hänen näkemyksiä. Nyt me kuulemme, että Vela on sanonut ei ja odotamme sitä, mitä hän kutsuu parannuksiksi ja se huolestuttaa meitä luonnollisesti koska kuten Timmermans ihan oikein sanoimme, että meidän täytyy antaa selkeä viesti komissiolle, että täyttäkää se lupaus, jonka me saimme Timmermansilta siitä, että tämä viedään nyt päätökseen, eikä nyt annettiin tekosyitä, että on pakolaiskriisi ja niin poispäin. Nyt me haluamme tämän nyt. Ja hieno homma, jos me voimme sitten keskittyä siihen, että saamme aikaan ne strategiat, jotka ovat välttämättömiä niin, että me saamme paremman ja läpinäkyvämmän täytäntöönpanon niistä niiltä osin, jotka eivät ole kunnossa meidän luontodirektiiveissämme. Nämä ympäristö- ja luontodirektiivit, niillä on niin tärkeä ja suuri status meidän kansalaistemme joukossa, ja niitä, ne on aina otettu vastaan ilolla nämä luontodirektiivit. Ja sen vuoksi olemme velkaa meidän kansalaisillemme sen, että pääsemme eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi on erittäin tärkeää saada tämä asia nyt eteenpäin ja pöydälle välittömästi, koska kuten de Messmakerkin sanoi, silloin kansalaisilla on mahdollisuus osallistua. Ja Orhyysin sopimus, jossa on kysymys kansalaisten osallistumisesta – sitä ei kovinkaan paljon kunnioiteta tässä parlamentissa. Ja me olemme käsitelleet sitä Orhysin sopimusta moneen kertaan vetomusvaliokunnassa ja se on aina näkynyt, että Orhysin sopimusta ei täytäntöönpanna hyvällä tavalla. Ja nyt on hyvä esimerkki. Jos komissio tekee nämä asiat kuntoon nyt, niin silloin kansalaiset voivat käyttää Orhusin sopimusta loistavana tapana osallistua EUn toimintaan ja sillä tavalla me pääsemme eteenpäin niissä asioissa, joista meidän kansalaisemme aina valittavat, että EU on liian epädemokraattinen, se on liian kaukana, ihmisiä ei oteta vakavasti. Tässä meillä on loistava mahdollisuus antaa kansalaisille kaikki se, mitä he toivovat. Ja se olisi meidän kaikkien iloksi. Ja kuten täällä monta kertaa luonnollisesti on sanottu, on, tämä on välttämätöntä, että me saavutamme meidän tavoitteemme luonnon monimuotoisuudessa. Emme me voi mennä taaksepäin, niin kuin nyt on tapahtunut. Ja no nyt näen, että Karl-Heinz Florence tulee tänne, ja hän taatusti myös tukee kansalaisia ja varmistaa sen, että kansalaiset saavat hyvän mahdollisuuden osallistua, ja sitä kautta he auttavat tai Karhansa auttaa meitä niin, että annamme kansalaisille parhaat välineet käsiin niin, että teemme EUsta eh, e vihreän ja hyvän Euroopan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Potts. Kiitoksia kovasti, Potts. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on puolivälin arviointi 2020 biodiversiteettistrategiasta, jonka komissio on valmistellut. Kaikki tavoitteet on sellaisia, että ne on kommentoitu riittämätön kehitys, riittämätön kehitys, ei merkittävää kehitystä, riittämätön edistyminen, riittämätön, ei merkittävä. Ainut asia, jota on kommentoitu positiivisesti, on tavoite viisi, se, että taistellaan vieraslajeja vastaan. Ja minä haluaisin nyt kertoa komissiolle, että te ette ole täytäntöönpanon suhteen aikataulussa. Ensinnäkin äh, komissio ei kunnita itse asetusta. Teillä ei ole delegoitua säädösvaltaa arvioinnin suhteen. Teillä ei ole tehokkaita keinoja taistella veroslajeja vastaan. Te pyritte vaikuttamaan äh, listaan, joita EUssa käytetään kotien äh, lemmikieläiminä – tai Karina, te, komissio on pyrkinyt saamaan Yhdys, amerikkalaisen bisonin vieraslajilistalle. Ja esimerkiksi joitain lajeja, joitain ainoastaan pienillä saarialueilla, niin, niin ne myös luetaan vaaralliseksi vieraslajiksi, joka on huolenaihe unionille. Näistä niin kutsutuista ponnisteluista on saatu ainoastaan se tulos, että parlamentti vastustaa tätä täytäntöönpanosäädöstä, ja teillä on myös negatiivinen päätöslauselma Alankomaiden hallitukselta, joten hyvät ystävät, te ette ole saavuttanut, saavuttaneet mitään. Ja Euroopan unioni tulee kiitos teidän jälleen kerran saa epäonnistumaan biodiversiteettiin tavoitteessa, joita se on asettanut vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia sitten Pirik. Kiitos. Viime viikolla tässä salissa puhuimme jo laajasti tästä, enkä toista kaikkea. Mutta jos nyt oikein ymmärsin, niin meidän varapuheenjohtajamme Frans Timmermans sanoi ihan selkeästi, että hän, hänen täytyy, tai hän tulee selvittämään, mitä Euroopan täytyy ja mitä sen ei täydy tehdä. Eli se, missä meidän täytyisi löytää ne paik- asiat, missä meidän täytyy sopeuttaa näitä suuntaviivoja. Ja pyytäisinkin kollegoita ja esittää, esittelijää lukemaan tämän tekstin, mitä parlamentti on hyväksynyt. Kohdassa 19 sanotaan, että komissiota pyydetään parantamaan suuntaviivoja ja selventää direktiivin täytäntöönpanoa ja huomioimaan olemassa oleva lainsäädäntö ja pyytää komissiota ryhtymään vuoropuheluun jäsenvaltioiden kanssa kaikissa, kaikkien tärkeiden osapuolten kanssa, joihin kuuluvat muun muassa sosiaalistaloudelliset toimijat ja että kehotettaisiin vaihtamaan parhaita käytänteitä. Siitä tässä on kysymys. En ole koskaan sanonut, että haluaisin tähän äh, paljon uutta asioita, mutta samanaikaisesti on paljon maita, jotka eivät ole tehneet mitään ja minun maani on tehnyt erittäin paljon. Ja haluaisinkin selvittää siihen, että maakunnat Alankomaissa ovat tässä mukana ja he haluavat tietää, että kannattaako tätä nyt tehdä ja onko tälle tilaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Florence. Kiitoksia, Herr Florence. Äh, also ich habe heute nicht vor äh, wieder... No, olen puhunut äh, niin moneen kertaan eurooppalaisten sääntöjen täytäntöönpanosta, en lähde sitä nyt meuhkaamaan. Haluaisin vain kysyä komissiolta et, sitä, että, tai sanoa komissiolle, että tällaisten asioiden ää, hallinnoiminen on hyvin vaikea. Aina voi vaatia, että tehkää sitä, tätä ja tuota, mutta jos sitten miettii esimerkiksi, mitä kaikkea on tehty esimerkiksi ähm, satamissa Hampurissa liittyen näihin äh, vieraslajeihin, jotka ovat tulleet sinne ja miten, niitä huole- miten niistä päästään eroon. Äh, ja edustaja Auken, kovasti teitä kunnioitan, mutta yksi asia. Jos on olemassa äh, yksi epädemokraattinen väline, niin se on Orhyysin sopimus. Siinä muutama äh, ympäristöhörhö ideologinen sellainen, siellä oli myös teidän maastanne näitä ihmisiä mukana. Eli tällaisia ihmisiä ilman minkäännäköistä parlamentaarista katetta päättivät sopimuksesta ja nyt sanotaan, että niin, niin, mutta Orhyyssä on määritelty niin ja näin ja nyt täytyy tehdä niin. Vaikkakin Orhyysin sopimuksesta ei koskaan ole parlamentaarisesti päätetty ja sen vuoksi Orhyys kuuluu parlamentaariseen keskusteluun ja sitten voimme ihan mielellämme toki toimia Orhysin mukaan. En minä sitä vastusta, minä vain haluaisin, että ei tehtäisi tällaisia salaisia sopimuksia, vaan että niistä puhutaan parlamentissa. Sitä ei ole puhuttu minun parlamentissani, eikä kyllä teilläkään parlamentissanne. Thank you very much, Mr. Dantin. Kiitoksia, herra Dantin. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota sen alustuksesta se, että kansalaiset hyväksyvät Euroopan, niin se on nyt todellakin kysymyksenä ja useimmiten keskustelussa puhutaan siitä, että Eurooppa käsittelee aiheita, joita olisi käsiteltävä, josta olisi huolehdittava lähempänä. Direktiiviä on tarkistettava. Mielestäni tarvitaan enemmän tuloksia ja vähemmän voimavaroja. Ja on tärkeää, että valta, joka komissiolla on, niin tässä tulisi kunnioittaa tätä tuloksiin pyrkimistä. Olisi tärkeää, että pannaan täytäntöön sellaista politiikkaa, joka toimii paikallisesti sen sijaan, että säännellään kaukaa. Minä otan nyt esimerkin, koska tämä on ollut, tämä susiasia on ollut esillä Ranskassa. Vuonna 2015 Ranskassa uhrattiin 15 miljoonaa 800 000 euroa susikantojen hallintaan. 9 miljoonaa uhria, 9 uhri, uhrille maksuu 3 miljoonaa. Eli tässä käytetään voimavaroja sellaisiin prioriteetteihin – joita nostetaan esille niin valiokunnissa kuin täysistunnossa, ja olisi tärkeää, että Eurooppa toimii realistisesti. Thank you very much. If uh, no other request. No niin. <clears throat> Onko teillä vielä auken kysymys? Karl Heinz, that we... Ihan vaan lyhyesti Karl Heinzille, että vuonna 2006 Euroopan parlamentti teki lainsäädäntömietinnön, jossa täytän pantiin Orhysin sopimus. Minä olin varjoesittelijä. Käytiin, tästä käytiin keskusteluita kaikilla tasoilla. Ja kaikki jäsenvaltiot ovat tämän täytäntöön pantu. Se on hyvin demokraattinen, vaikka et pitäisikään kansalaisista omalla takapihallasi. Mutta siis tämä on täytäntöön pantu ihan demokraattisella tavalla. Mutta sitä ei käytetä. Ja me kuulimme sen Viilalta tänään ja hän vastastaa avoimuutta hän tuli viisi minuuttia ennen kuin äh, kokous päättyi ja sitten hän sanoi, että minä vastustan avoimuutta. Ja yksi hailee, mitä sanot ja mistä asiantuntijat puhuvat. Se oli skandaali. Hänen äitinsä olisi hävennyt häntä. Mutta Orhysin sopimus on perusta kansalaisten osallistumiselle. Simply wrong, but okay. Väärin, mutta olkoon. Stop here. Noh, noh. Nyt lopetetaan tämä keskinäinen keskustelu. Ehkä on parempi kuunnella, mitä komissio sanoo, ja pyytäisinkin Ricardo Rosaa esittämään meille komission näkemyksen, ja voitte myös vastata joihinkin kysymyksiin, joita kollegat ovat esittäneet. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja esittelijä Arvon jäsenet. Haluan kiittää tästä kutsusta. Tämä osoittaa jälleen kerran, kuinka ähm, sinnikkäästi parlamentti ja päättävästi äh, parlamentti haluaa esittää tärkeää roolia luonnon pääoman äh, käyttämiseksi hyvin. Ähm, tämä on myös mahdollisuus ähm, tuoda esiin komission tekemää työtä sen jälkeen, kun biologista monimuotoisuutta koskeva väliarviointi viimeksi tehtiin. Ja on oikein hyvä, että me voimme käydä tätä keskustelua. Se on aina hyvä asia. Ja haluan myös korostaa sitä, että Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Mitä luontodirektiivin fitness checkiin, fitness-tarkastukseen tulee, niin haluan jälleen kerran todeta, että komissio haluaa pitää kiinni kaikista säännöistä, joiden avulla eläin- ja lintuhabitaatteja halutaan äm, suojella. Alustavat löydökset konsulttien kertomuksesta on julkaistu jo he marraskuussa. Ää, äh, täysimittaisesti kertomus tulee ää, äh, julkiseksi ja saman aikaan kuin komission oma asiakirja. Ää, äh, kaikkea ei vielä ole saatu pää, päätökseen. Me aiomme sy- syksyllä esittää fitness checkin äh, tulokset ja kerromme myös ähm, jatkotoimista. Me emme tietenkään ole lopettaneet työtämme, me jatkamme ähm, luontodirektiivien täytäntöönpanoja ja komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa voidakseen parantaa äh, Natura 2000 alueiden äh, hyvää käyttöä ja suojelua. Komissio aikoo myös tarpeen vaatiessa ryhtyä oikeustoimiin. Viime viikolla me päätimme muun muassa rikkomusmenettelystä. Ja komissio aikoo myös arvioida yhteisen maatalouspolitiikan maaseututoimien, maaseudun kehitystoimien ja vihertämistoimien tehokkuutta. Ää, tässä saammekin mahdollisuuden parantaa vihertämistoimien ää, tehokkuutta ja toteuttamista. Samalla haluamme tietenkin vähentää viljelijöiden taakkaa. Aiomme piakkoin asiakirjassamme yksilöidä yksity, yksityis, yksinkertaistamistoimia. Ja parlamentin kanssa toki tulemme keskustelemaan näistä asioista. Aiomme myös mahdollisesti 5 prosentista 7 prosenttiin lisätä näitä ekologisia fokusalueita. Me aiomme myös valvoa vihertämisen toteutumista ja maaseudun kehitysohjelmien toteutumista ja tulemme käyttämään toimivaltaamme, jotta kaikki menee mallikkaasti. Mitä tulee vihreiden ekosysteemien suojelemiseen, niin ensimmäinen, tai siis meriekosysteemien suojelemiseen, niin ensimmäinen arviointikierros on tulossa ja siksi voimme, sillä tavalla voimme arvioida, miten jäsenvaltiot pärjäävät. Me teemme myös muiden monimuotoisuustavoitteen kanssa työtä. Pyrimme löytämään parhaita keinoja edistää vihreitä infrastruktuureja ja pyrimme myös viemään eteenpäin niiden alueiden asiaa, jotka eivät kuulu Natura 2-alueisiin. Ensimmäinen luettelo luettelo vaarassa olevista lajeista hyväksytään piakkoin ja komissio aikoo tehdä riskiarvioita jatkossakin ja aiomme myös pohtia nimenomaan vieraslajien luetteloa. Ensimmäinen luetteloluonnos kehitettiin systemaattisen ja tieteellisen lähestymistavan perusteella. Me käytämme olemassa olevia riskiarviointimenettelyjä ja käytämme myös hyväksemme asetusta ja sen joka koskee vieraslajeja. Itse asetuksen säännöksetkin otetaan huomioon ensimmäiseen luetteloon. Emme ottaneet luet, se, lajeja joko sen vuoksi, että ne eivät noudattaneet asetuksen säännöksiä tai muita kriteereitä, listauskriteerejä esimerkiksi mm, niin ei ollut otettu huomioon niitä toimia, joiden avulla näitä viruslajeja oli pyritty torjumaan. Ja tästä syystä me aiomme saattaa päätökseen riskiarviot ennen kuin voimme luettelon seuraavassa päivityksessä lisätä siihen lajeja ja aiomme pitää tämän luettelon päivitettynä aivan kuten asetuksessa vaaditaan. Me olemme myös vähän aikaa sitten hyväksyneet villieläinten kuljettamisen toimintasuunnitelman haluamme tällä tavalla ottaa kantaa globaalisti luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ja kuten tiedätte, niin me, nämäkin kaikki asiat liittyvät luonnon monimuotoisuuteen. Jotta luonnon monimuotoisuustavoitteet voitaisiin saavuttaa, niin tarvitaan laajempia poliittisia aloitteita. Oike, oikeus- ja keino, keinot, ja muutkin juridiset keinot ovat tärkeitä. ja Myös kustannukset on otettava huomioon. Tämä niin kutsuttu Access to Justice-aloite, eli oikeuden saatavuusaloite, tarkoittaa sitä, että haluamme, että sekä riitaosapuolet, että riitaosapuolet pääsevät aina käymään oikeutta, kun se on tarpeen. Ja sitten mitä tulee ympäristötäytäntöönpanotarkastukseen, tarkastukseen niin siinä otetaan huomioon olemassa olevat ympäristösäännöt ja sitoumukset ja ERR-tiedon annossa an, an, tämä perusteella olemme laatineet eh, useista jäsenvaltioista eh, kertomukset eh, siitä, miten ne ovat toteuttaneet luonnonsuojelu vaatimuksia otamme huomioon muun muassa jätteiden käsittelyn jäte- vedenkäsittelyyn ja muun. Ja me tulemme täydentämään tätä, näitä kertomuksia strategisen keskustelun myötä, äh, ja Euroopan parlamentilla on tietenkin äh, valvontarooli tässä. Me aiomme äh, tehdä tai aiomme tarkastella Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ehdotettuja uusia lakeja esimerkiksi. Aiomme ryhtyä tarkastella ehdotusta, joka koskee saastuttajia. Kiitos. Please, if you want to add something. Haluatteko lisätä jotain? No, ik, wil, ik er niet. En nyt tähän mitään lisätä. Mutta haluaisin vastauksen kysymykseeni komissiolta. En ole esittänyt sitä vain yhtä, kahta ja kolmatta kertaa, vaan nyt neljännen kerran jo esittänyt kysymyksen. Ja olen kysynyt vain sitä, että sopeutettaisiin näitä ää, näitä suuntaviivoja ja niiden sopeuttamista tarkistuksi, kohtiin 19 ja 63. Eli siis millä tavalla tämä tehdään? Voitteko te nyt tehdä, lähteä rikkomusmenettelyyn maata kohtaan, joka esimerkiksi tekee liian paljon? Tähän haluaisin vastauksen. I'm not sure if I understood totally. If... En ole varma, liittyykö kysymys Natura 2000 ohjelmaan tai direktiiviin täytäntöönpanoon vai erityisiin alueisiin, mutta mielestäni jo sanoin, että me teemme työtä täytäntöönpanoon osalta jäsenvaltioiden kanssa ja meillä on näitä ympäristötäytäntöönpano kertomuksia, niissäkin keskitytään direktiiveihin, joten kyllä me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanon edistämiseksi. En tiedä, oliko teillä täytäntöönpanoon liittyen jokin aivan erityinen elementti mielessänne? Minun konkreettinen kysymykseni oli, eli että te tulette työstämään näitä ohjenuoria. Alankomaissa on maakunta, jossa on menty hyvin pitkälle ja sanotaan, että me emme saa Euroopalta tilaa toimia komissio ei anna ää, tavallaan tätä tilaa toimia. Olen kuuntellut tätä keskustelua tarkkaan. Täällä täytyy olla liikkumavaraa ja tilaa myös muihin, koska muuten minun ää, kotimaakuntani ei voi toimia eteenpäin. Well, there's something that I think... No, on varmaan ihan paikallaan sanoa, että komissio on antanut kyllä suuntaviivoja, jotka liittyvät direktiivien useisiin aspekteihin ja myös siihen, miten tiettyjä talouden, to, talo, taloudellisia toimia voidaan saattaa yhteismitallisiksi direktiivin vaatimusten kanssa. Eli tällaista on jo olemassa, se ei ehkä riitä, mutta niissä löydöksissä joita fitness-tarkastuksesta tulee, niin varmasti, jos niiden perusteella tarvitaan lisätoimia, niin varmasti ryhdymme lisätoimiin. Ja jos ö, lisää osviittaa tarvitaan ja suuntaviivoja, niin ö, olemme valmiita ö, sellaisia laatimaan, sikäli kun niitä tarvitaan. Thank you very much. And now for the conclusion of our discussion, our rapporteur, Mr. No niin, sitten Mesmerker. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme saaneet tässä nyt vahvistuksen siitä, että tämä fitness checkin tulokset tulevat vasta syksyllä silloin, kun lehdet putoavat puista. Ja luonnollisesti emme, luonnollisestikaan emme ole väittäneet, että komission työ ei menisi eteenpäin, mutta minusta te nyt tavallaan hieman väistelitte kysymystä ja kysymykseni kuuluu, mikä on se syy, että tämä on niin myöhässä. Virallisesti on sanottu, että syy on pakolaiskriisistä, joka on aiheuttanut niin suuria haasteita, eikä komissiolla ole siis ollut aikaa viedä loppuun tai valmiiksi tätä työasiakirjaa. Minusta tämä nyt on hieman halpaa. Eli mikä on se todellinen syy tälle myöhästymiselle? Me saamme merkkejä komissiolta, me saamme merkkejä jäsenvaltioista, että halutaan eteenpäin. Että todellakin, äh, että tämä direktiivi äh, on fit for purpose, sovelias tarkoituksensa. Ja tähän se on jumiutunut. Ja nyt minä ihmettelen miksi. Ja no, minulla on omat epäilykseni, mutta äh, luontodirektiiveille on laajaa tukea Joten haluaisimme tietää, mitä komissio oikein odottaa. Mutta olette oikeassa. Tämä parlamentti haluaa jatkossakin pitää keskeisen roolin tässä. Me tulemme suurella intohimolla ja vakaumuksella seuraamaan tätä asiaa. Thank you very much. I think it, uh... Kiitoksia kovasti. Haluatteko vastauksen komissiolta? No, selvä. Thank you also for the question, but I... Kiitos myös kysymyksestä. Luulen, että voin selkeästi puhua yhdestä aiheesta. Yksi ulottuvuus on tämä fitnessarvion löydökset ja se, mihin tulok, lopputulemiin komissio tulee, mutta me haluamme myös, että ryhdytään jatkotoimiin ja näistä riippuen kollegiolla on mahdollisuus keskustella ja päättää siitä, mitä ryhdytään tekemään. Tämä selittää sen, että me palaamme äh, niin fitness kuin tämän seurantaisen kanssa syksyllä. Okay, we can... Uh... Hyvä. Nyt saamme tämän keskustelun päätökseen. Muistuttaisin teitä siitä, että seuraava Envi-valiokunnan kokous järjestetään 11. heinäkuuta ja kiitän teitä läsnäolosta tänään. Kiitos.